Tämä teksti on löydettävissä myöskin Euroopan parlamentin sivustolta. Arvoisat kollegat, vielä seuraavanlaisia tiedotusluonteisia huomautuksia. 22. päivä syyskuuta tapahtui unionin kannalta, kannalta merkittävä asia. YK on 66. YK täysistunnon aikana neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy sai esittää oman alustuksensa ja tämä on ensimmäinen kerta koko YK historian aikana, että Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja näin on voinut tehdä. Ja Troy Davis, Yhdysvaltain kansalainen, on teloitettu muutama päivä sitten. Tätä me emme missään nimessä voi hyväksyä, koska tämä on ihmisyyttä vastaan tapahtuvaa toimintaa ja me emme todellakaan voi hyväksyä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa. Me olemme useampaan otteeseen tuominneet äh, kuolmanrangaistuksen täytäntöönpanon riippumatta siitä, onko kyse demokraattisesta maasta vai äh, muunlaista maasta, kuten Iranista. Siellä ihan hiljattain 17. päivä 17-vuotias äh, nuorkainen teloitettiin. Ja tämä on kansan oikeudellisesti tuomittava toiminta ja me olemme todellakin Tuominen tämän tyyppistä kostotoimintaa. Se on kaikkea muuta kuin oikeudenmukaista. Ja sitten vielä tiedotusluonteisia asioita, jotka liittyvät tähän istuntokauteen. Kyse on erittäin tärkeästä istuntokaudesta. Me keskustelemme tällä viikolla niin sanotusta sixpackista. Me kaikki tiedämme, että tämä oli melkoinen menestys tarina. Me olemme parantaneet alkuperäistä ehdotusta huomattavassa määrin. Kyse on tärkeistä lainsäädännöllisistä aloitteista, jotka osoittavat Euroopan unioni todellakin hartiavoimin taistelee kriisiä vastaan, mutta valmistelutyöt kestivät hyvin pitkään käytännössä vuoden ajan. Ja mitä tulee talous- ja rahoituskriisiin, niin kriisihän on syventynyt entisestään. Mielestäni meidän tulisi ottaa käyttöön nopeutettu menettely, jotta voisimme varmistaa, että nykyistä sovellettavaa järjestelmää voitaisiin nopeuttaa. Ja meillä lainsäätäjänä pitäisi olla mahdollisuus tietyissä tapauksissa toimia nopeammin. On tietenkin selvää, että tätä ei voida soveltaa kaikkiin lainsäädäntöpaketteihin, vaan ainoastaan poikkeustapauksissa. Ja tästäpä syystä tulenkin ehdottamaan ryhmien puheenjohtajien kanssa käymiseni keskusteluissa sekä Euroopan parlamentin valiokuntien puheenjohtajien kanssa käymiseni keskustelussa uuden menettelytavan käyttöönottoa. Erityisesti niiden valiokuntien puheenjohtajien kanssa, joiden valiokunnat valmistelevat eniten lainsäädännöllisiä tekstejä. Keskiviikkona vieraanamme on Euroopan unionin komission puheenjohtaja Barroso. Hän tulee kertomaan unionin tilasta ja kertoo myöskin komission työohjelmasta. Tämäkin tulee olemaan erittäin tärkeä keskustelun aihe. Ensi vuonna saamme useita tärkeitä säädösaloitteita pöydälle, joiden avulla pyrimme taistelemaan kriisiä vastaan. Ne pitää hyväksyä mahdollisimman nopeasti, mikäli haluamme varmistaa, että rahoitusmarkkinat voitaisiin vakauttaa, jotta työllisyystilanne paranisi ja jotta voimme välittää unionin suunnalta selkeän viestin, joka kertoo, että Euroopan unioni kykenee toimimaan nopeasti ja tehokkaasti. Muistuttaisin teitä siitä, että huominen kyselytunti, siihen osallistuu edustaja Juncker. Ensimmäistä kertaa tämä kyselytunti järjestetään tällä tavalla. Tähän asti läsnä ovat olleet vain ainoastaan komission puheenjohtaja ja korkeaedustaja Lady Ashton. Tätä menettelyä on nyt laajennettu täten, jotta me voimme edustaa kansalaisiamme kriisinkin aikana paremmin. Komission varapuheenjohtaja Ashton tulee osallistumaan myöskin huomiseen keskusteluun koskien itäinen kumppanuus. Ja 29. syyskuuta Varsovassa järjestetään aiheeseen liittyvä konferenssi. Senhän te tiedättekin. Yksi pyyntö kaikille edustajille. Minä toivoisin, että mahdollisimman monet osallistuisivat näihin käytäviin keskusteluihin, sillä nämä ovat erityisen tärkeitä keskusteluja. Meidän kannaltamme on erittäin tärkeää että kansalaisiamme koskettavat tärkeät asiat tulevat käsitellyiksi, mutta lisäksi meidän täytyy kertoa kansalaisille ja osoittaa heille, että me olemme kiinnostuneita näistä aiheista ja että me haluamme aktiivisesti osallistua näihin käsittelyihin. Ja te olette varmaankin tietoisia, miten